So, thanks a lot, and we will start immediately. Um, no niin. Nyt äh, minulla on äh, ilo avata tämä keskustelu. Meillä on 20 minuuttia aikaa sitä varten. Kyse on äh, tosiaan Iranin ja Yhdysvaltain suhteiden vaikutusta EU-yrityksiin. Täällä kauppavaliokunnassa me aina tuemme yritystämme mahdollisuuksia Iranissa ja tarkkailemme tilanteen kehittymistä ja mahdollista eskaloitumista Ja mm, tosiaan tämä niin kutsuttu blokkilainsäädäntö. Toivotan tervetulleeksi tohtori Marek Tartravansin, joka on äh, Iranin islamilaisen tasavallan presidentin äh, kabinetista. Hän myös kuuluu GCPO neuvontavan komitean. Tilanne on selvä ja nyt vieraamme saa välittömästi puheenvuoron 10 minuuttia. Voitte kuvailla meille nyt tilanteen. Omalta kannaltani, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. On ilo olla tänään keskustelmassa teidän kanssanne yhdestä kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä Iranin ja EUn ulkopolitiikassa yhteinen kattava toimintasuunnitelma. IAEAlla on yksi tiukimmista valvonta- ja todentamistoimista Iranissa, jotta jolla se valvoo Iranin ydinohjelma. 12 raporttia on osoittanut, että Iran on tarkasti noudattanut sitoumuksiaan tämän vastavuoroista sitoumuksista, joita on tehty yhteisessä toimintasuunnitelmassa. Me noudatamme täysin näitä sääntöjä, siksi meidän pitäisi tästä pystyä hyötymään. Ennen Trumpin hallinto on käynyt kaikki mahdollisuudet hyväkseen, jotta se voi sabotoida tunnelmaa, jotta ei estetään sopimuksen toteutuminen. 8. toukokuuta yksipuolisesti presidentti lopetti USAn osallistumisen tähän sopimukseen. USA on investoinut paljon Iraniin, mutta nyt he sitten haluatkin eristää oman maansa ja Iran ei tehnyt mitään kirjallisia päätöksiä ja on ollut yhteistyössä muussa Kiinan ja Venäjän kanssa, jotta löydettäisiin uudelleen tasapaino ja varmistettaisiin Iranin etujen toteutuminen. USA ei vain vetäytynyt pois monenkeskisestä sopimuksesta, vaan se myös aktiivisesti pyrkii vakuuttamaan ja monin tapauksin pakottaa tavallaan muita maita olemaan noudattamatta kansallista oikeutta, jotta ne eivät noudata tätä YK-päätöslausumaa asiasta. Se on mennyt jopa niin pitkälle, että uhkailee maita sanktioilla, jos ne toteuttavat tätä päätöslauselmaa. USA käyttää myös dollaria taloudellisen sodankäynnin aseena mittavassa määrin. Se jatkuvasti uhkailee ja on estänyt ma- maita toimimasta olemasta liikeyhteydessä Iranin. Tämä on aiheuttanut että ulkomaiset talouden toimijat eivät enää harjoita bisnestoimintaa Iranin kanssa. Sanktiot Irania kohtaan, niiden tarkoituksena on luoda hankaluuksia Iranin kansalaisille mukaan lukien elintarvikkeiden lääkkeiden alalla. Tätä ei voida perustella missään olosuhteissa. Tässä toimitaan vastoin kansainvälistä oikeutta. Tämä on epäinhimillinen toimenpide. Se pitää tuomita kaikissa rauhaa rakentavissa maissa. Iran on täysin sitoutunut tähän yhteiseen kattavaan toimintasuunnitelmaan ja haluaa hyötyä sitä täysin. Sopimus on rakentunut vastavuoroisen periaatteelle. Iranin toimen pitää näkyä kumppanimaissa muiden maiden toiminnan pitäisi alkaa siitä, että poistetaan kaikki ydin äh, alaan liittyvät sanktiot ja normalisoitaisiin kauppasuhteet ja muut taloudelliset suhteet Iranin kanssa. Ensimmäinen askel tässä kuuluu USAlle. Sen pitäisi poista, lopettaa ma- maiden ja yritysten peloittelu. USA täytyy myös noudattaa sitovia sääntöjä ja päätöksiä kansainvälistä tuomioistumista tämän vuoden lokakuulta. Ja tässä yhteydessä EUlla on ratkaisevan tärkeä rooli. Toistaiseksi EU on antanut ymmärtää, että se todella haluaa pitää kiinni tästä Iran sopimuksesta ja varmistaa, että Iran hyötyy sen mukaisesti. USA toiset sanktiot alkavat varsin pian, vaikka arvostamme EUn toimenpiteitä. Sen pitää kuitenkin, pitää kuitenkin korostaa, että nyt on tullut aika poliittisille sitoumuksille. Ne, niiden pitää täysin näkyä käytännön konkreettisena tuloksena. Euroopan maat ovat tehneet työtä järjestelmän puolesta, että pelastettaisiin tämä ydinsopimus. Tähän liittyy myös taloudellisia välineitä ja uskon, että sillä pitäisi saada aikaan seuraavia asioita ennen kaikkea ja Tällaisen mekanismin pitää tulla voimaan ennen marraskuun 4. päivää. Toiseksi yleisesti ottaen talouden toiminnan vapaus tehdä bisnestä iranlaisten tahojen kautta. Tämä pitää jatkossakin varmistaa sopimuksen mukaisesti. Sitten tämä pitää varmistaa, että Iran voi myydä öljyään, kaasuaan ja siirtää saatuja tuloja. Sitten kun ajatellaan kansallista täytäntöönpanoa, EU pitää valvoa myös toimintaa ja sit, kun saadaan yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä EU aikoo meille tarjota, tätä on odotettu jo liian kauan. Tämä pitäisi tehdä nopeasti ennen kuin on liian myöhäistä. Iran on sitä mieltä, että Iran suunnitelma on tärkeä kansainvälinen saavutus. Iran on pitänyt kiinni kaikista sitoumuksista, mutta ikävä kyllä kumppanimaamme eivät ole suhtautuneet samalla tavalla, eivätkä noudattaneet omia sitoumuksiaan. Iran on ryhtynyt myös joihinkin toimenpiteisiin, kun ponnistelemme terrorismia vastaan. Hiljattain juuri hyväksyttiin parlamentissamme kansainvälinen yleissopimus, jolla toimitaan terrorismin rahoitusta vastaan. USAn oikeusyksikkö on tehnyt työn jäljellä olevan työn vieläkin herkemmäksi tavallaan. Teemme läheistä yhteistyötä P5 plus 1 maiden kanssa ja EUn korkean edustajan kanssa olemme edistyneet asiassa varsin hyvin tähän mennessä. Tämä näkyy myös lausunnossa, jonka ulkoasiaministerimme antoi 24. syyskuuta New Yorkissa. Kuitenkin kello käy kun neljäs, marraskuun neljäs päivä lähenee. Meidän on ratkaiseva saada tietää, miten menetykset, jotka johtuvat siitä, että USA on vetänyt pois sopimuksesta, miten ne menetykset sitten korvataan. Sopimuksen tulevaisuus riippuu ehdottomasti toimista, joihin EU päättää ryhtyä. Me toivomme, että EU löytää rat- konkreettisen yksityiskohtaisen suunnitelman, jolla voidaan pelastaa tämä historiallinen sopimus. Speaking in Spanish, please use your headphones. Kiitoksia. Minä aion puhua espanjaa, niin laittakaapa ne luurit päähän. Kiitoksia kutsu vieraillemme. Haluan toivottaa tervetulleeksi myös ulkoasian valiokunnan en tuossa aiemmin ehtinyt. Niin kuin tiedätte, ulkoasian valiokunta hyvin läheltä seuraa tämän tilanteen kehittymistä ja haluaisin todeta vielä, että Euroopan unioni tukee suunnitelmaa aivan täysin. Sehän on Iranin aseista riisunnalle äärimmäisen keskeinen asia. Ja YK on turvallisuusneuvosto on antanut yksimielisen tukensa 2231 päätöslauselman kautta. No todella haluan tervehtiä teitä ulkoasianvaliokunnan nimissä. Me olemme teidän tukenanne ja mm, tuemme tätä yhteistä kattavaa toimintasuunnitelmaa aivan täysin. Ja Intan puheenjohtaja jatkaa. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saavat jäsenet minuutti kullekin. Ja jos teillä on kysymyksiä iranilaiselle virallemme, niin esittäkääpä ne kysymykset tuossa minuutin mittaan sitten. Ensimmäisenä Maritse Schake. Just to be clear for everyone, kiitoksia puheenjohtaja. Haluan nyt tehdä selväksi sen, että minä puhun sekä kansainvälisen kaupan äh, valiokunnan äh, edustajana että Iran valtuuskunnan edustajana on varmaankin selvää läpispektin, että Euroopan unioni on ydinsopimukseen sitoutunut ja on pettymys, että Trumpin hallinto päätti ottaa askeleen ähm, ulos kansainvälisestä yhteisöstä. Yksi tapa, jolla voimme varmistaa sen, että yrityksillä on mahdollisuus tehdä omat valintansa ja uskon, että tämä pitäisi olla prioriteettimme, omien valintojen tekeminen ähm, yrityksiä ei pitäisi ajaa suuntaan eikä toiseen, niiden pitäisi voida itse päättää vapaasti, kuinka ne navigoivat näillä uusilla vesillä, sillä heillä saattaa olla muunkinlaista liiketoimintaa Iranin kanssa. Uskoakseni ne pyynnöt, joita me juuri kuulimme, että Euroopan unioni täysin absorboisi ja ottaisi kantaakseen Yhdysvaltain päätöksen seuraamukset ovat epätasapainoisia ja melkein pöyristyttäviä. Euroopan unioni on sitoutunut asiaan ja mennyt aivan vaadittua pidemmällekin, sanoisin, kompensoidakseen äh, Yhdysvaltain sitoumuksen puutetta, mutta äh, se, että tämä ajattaisin tilanteeseen, jossa koko asia on vain Euroopan unionin hartioilla, on aivan absurdeja. Sitten vielä yksi kommentti liittyen tähän äh, kärsimykseen, jota Iranin kansa saattaa kokea Yhdysvaltain päätöksen jälkeen. Uskoakseni meidän pitäisi välttää Iranin kansan kärsimystä, mutta nyt islamilaisen tasavallan johtajien pitäisi ennen kaikkea pyrkiä puuttumaan ihmisoikeustilanteeseen. Tämä menisi paljon paljon pidemmälle kuin mikään Yhdysvaltain sanktio vaikuttaessaan kansalaisten elinolosuhteisiin. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa että sanktiot, jotka presidentti Trump on asettanut, on vain yksi osa hänen politiikkansa. Hän haluaa jatkuvasti tällaisia voimasuhteita ylläpitää. Nyt on tullut aika, että EU ei enää saa tyytyä defensiiviselle kannalle. Sen pitää näyttäytyä suurvaltana tavallaan, ja EU ei saa enää epäröidä. Sekin voi käyttää tiukkoja kantoja, ja halu, ehkä voi ottaa sanktioita USA yrityksiä vastaan. On joitakin toimenpiteitä, joista keskustellaan, joihin pitää vielä palata, mutta sen lisäksi, että käytetään tätä estosääntöä, niin pitää seurata valpaasti asian kehittymistä ja kehittää muita välineitä. Meidän pitää tarkastella tilannetta valpaasti. Euron käyttäytyminen kansainvälisissä transaktioissa tuntuu ilmeisen sellaiselta asialta ja onkin tärkeää vahvistaa sen asemaa rahoitusmarkkinoilla. Meidän pitää todellakin työstää tätä asiaa eteenpäin. Ja vielä nopeasti koskien sovelluskenttää tässä estolainsäädännössä on tärkeää, että tätä laajennetaan jatkossa. Ajattelen tässä erityisesti USA-laista discovery-mekanismia. Tämä pakottaa eurooppalaiset yritykset antamaan tietoja itsestään sillä uhalla, että niihin suhtaudutaan kielteisesti tämän mekanismin puitteissa. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Nart. Olkaa hyvä. Ensimmäinen kysymys on nyt se, että kaikki kansainväliset organisaatiot tunnustavat, että Iran on täysin huolellisesti täyttänyt tämän sopimuksen kaikki määräykset. Sitten Trumpin hallinto toimii itselleen tavanomaisella tavalla, joka ei ole edes Amerikka ensin, vaan Amerikka yksin tapa. Eli jos meillä on nyt yhtään itsekunnioitusta, niin meidän täytyy kyllä toimia tämän Äh, sopimuksen mukaan. Yhdysvaltain äh, strategia on nyt äh, konfliktistrategia Iranin ja mm, lähidän muiden maiden kanssa. Aivan ilmeistä on, että Iran täyttää täysimääräisesti kaiken sen, mitä se on luvannut täyttää, ja Euroopan unionin täytyisi nyt toimia ei filosofisesti, vaan todenmukaisesti. Eli kysehän on aivan ilmeisestä kiristyksestä Pohjois-Amerikan äh, taholta. Ja nyt sitten ne äh, eurooppalaiset äh, yritykset, jotka ovat uskaltaneet Trumpin hegemoniaa lähteä haastamaan, maailmanvaltiaan hegemoniaa, Trumpin hegemoniaa lähteä haastamaan, niin joutuvat nyt sitten sanktioiden kohteeksi. Jos me emme pysty itse tukemaan näitä yrityksiämme, Eh, niin eh, eihän meillä ole yhtä kunnioitusta ja näin ollen se mitä tahansa sitten sanommekin on pelkkää tyhjää puhetta vaan. Kiitoksia ja sitten edustaja Forenza. Grazie. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme sitä mieltä, että nyt hiljattainen Euroopan unionin päätös ja sen jäsenmaiden päätös, jonka Mogherini äh, syyskuussa YK äh, yleiskokouksessa julkaisi, on erittäin hyvä. Se, että meillä olisi eurooppalaisten yritysten äh, suojajärjestelmä Iranin kanssa toimivien yritysten, ne jotka saattavat saada amerikkalaisia sanktioita. Tämä on erittäin hyvä asia. Trumpin päätös purkaa Iranin äh, ydinsopimus uhkaa maailman rauhaa ja on Euroopan unionin intressien vastainen. Ähm, meidän täytyy pyrkiä kaikin tavoin suojaamaan eurooppalaisia toimijoita. Tämä ei päde vain Iraniin, vaan kaikkiin sellaisiin äh, valtioihin, joita Yhdysvaltain sanktiot koskettavat, kuten esimerkiksi Kuuba. Ja äh, Tämä koskettaa myöskin muita kansainvälisiä toimijoita. Ähm, monet eurooppalaiset äh, yritykset haluavat poistua Iranin markkinoilta, koska perkeävät äh, seuraamuksia äh, ja nykyinen järjestelmä ei ole riittävä. Me emme voi hiljaisuudessa kärsiä Trumpin politiikasta ja hänen koulukiusaaja-asenteistaan kaupan alalla. Meidän täytyy pyrkiä sopimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme vain suojele yrityksiämme, vaan että me ryhdymme myöskin tarpeellisiin toimiin, jotta voisimme vastata Yhdysvaltain uhkauksiin, jos he uhkaavat eurooppalaisia yrityksiä, jotka investoivat Iraniin. Meidän pitäisi pohtia sitä, voisimmeko antaa sanktioita amerikkalaisille yrityksille, jotka toimivat Euroopan unionissa. Me emme voi hiljaa sietää tällaisia kansainvälisen oikeuden loukkauksia, jotka asettavat äh, uhan alle eurooppalaisten yritysten toiminnan ja kansalaiset. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Daphne. Let's be clear. Kiitoksia. Puhutaan nyt rehellisesti. Ei ole kyse vain USAsta. On todella selvää, että Iranin hallintojärjestelmät on rikkonut sopimusta vastaan toiseksi ihmisoikeuksista. Kiitoksia, että otit tämän esille, hyvä kollega. Iranian hallinnolla on järkyttävät todisteet tästä tilanteesta. Täällä puhutaan jatkuvasti ihmisoikeuksista eri maissa. Entästä Iranin ihmisoikeudet? Se ei ole sinällään ansaitsisi sanktioita tämä tilanne. Sitten kolmanneksi Iran on järjestelmällisesti epävakauttanut tai pyrkinyt aiheuttamaan epävakautta Lähi-Itään, e- erityisesti Syyriassa. Ja täytyy sanoa, että jos te pidät Trumpin hallinnosta, niin tämä on täysin vääristänyt teidän arvostelukykynne. Teidän pitäisi miettiä kyllä asioita nyt ihan uudestaan. Kun asiat on näin, niin komission äh, turhamaisuus, ulkosuudenhallinnon äh, eh, toiminta on vaikuttanut niin että länsi on jakautunut tässä Iranin sanktiokysymyksessä. Se on huono asia. Iranin hallinto siellä sitten, he voivat onnistua, kuinka onnekkaita he ovat, siksi he siellä vain hymyilevät tilanteelle. Oh. Viktor Bostinar. And thank you for our, uh, Iranian... Paljon kiitoksia iranilaisille ystävillemme siitä, että olette täällä tänään. Minulla on kaksi hyvin lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin, tietäen, että SND-ryhmä on yksi niitä poliittisia ryhmiä, jotka ovat aina tukeneet Iranin ydinsopimusta, joka on aina sitoutunut tähän sopimukseen. Haluaisin kuulla, mikä on teidän arvionne alueen vakaudesta ja kuinka näette tulevat suhteet Saudi-Arabian ja Israelin kanssa, ottaen huomioon, että Euroopan unionin ja Saudi-Arabian kan, kanssa pitäisi aina sunnien ja shiojen loputtoman konfliktin tulkita. Kiitoksia. Tanok. Yeah, well, um, speaking. Kiitos. En nyt puhu ryhmäni nimissä, vaan henkilökohtaisesti. Minä olen aina tukenut tätä toimintasuunnitelmaa ainoana mahdollisena mekanismina välttää ydin valta Iran tulevaisuudessa, enkä todellakaan aliarvioi niitä vaaroja, joita Iran ydinvaltana voisi eh, tuoda mukanaan. Ja Lodi Dahmatin kanssa olen samaa mieltä siitä, että Iranin eh, ihmisoikeushistoria on eh, aika hirvittävää, mutta ajatellaan vaikkapa Saudi-Arabiaa eilen britti ulkoministeri Saudi-Arabiaa kuulusteli sitä, että nähtävästi Saudi-Arabian suurlähetystössä siepattiin Saudi-toimittaja ihan vastikään. Eli kyllä tässä ylipäätään nämä ydin voima Lähi-idässä on kyllä todella äärimmäisen, äärimmäisen vaarallista, samoin kuin ylipäätään ohjusteknologia. Kuitenkin kun ajatellaan tätä sopimusta, tällaisenaan, niin ei ole mitään todisteita siitä, että sopimusta Iran olisi rikkonut. Ja se, että Yhdysvallat nyt sanktioi EU-maita, jotka toimivat tai vievät tuotteita Amerikkaan, niin tämä nyt on ihan katastrofi tässä Yhdysvallat yrittää myös yhdistyneen kuningaskunnan saada valitsemaan ikään kuin puolensa joko EU tai tämä Yhdysvallat, Kanada, Meksiko blokki. Eli minä luulen, että tässä on aina kaikkea kyse Brexitistä ja Ukosta. Kiitoksia. Sitten seuraava puheenjohtaja. Nyt en puhu, puhun ihan vasemmisto ja Guen edustajana. Ensin haluan kiittää, että ensimmäistä kertaa yhdessä EU:ssa pyritään toimimaan ydinsulkusopimuksen kohdalla ja pyritään saamaan ja monta kertaa olen pyrkinyt vakauttamaan tätä aluetta Euroopasta käsin. Tämä tietenkin oli ensimmäinen kerta, kun USA uhkaa eurooppalaisia yrityksiä. Tämä nähtiin Kuuba-kysymyksen yhteydessä, mutta ensimmäistä kertaa näen, että enemmistö poliittisista ryhmistä miettii reaktioita, jos hyökättäisiin eurooppalaisia yrityksiä vastaan Iran kysymyksen yhteydessä. Ja nyt haluaisin esittää kysymyksen delegaatiolle. Aina esitän veruke Trumpin Mm, toimesta näistä ohjuksista, jotka periaatteessa voivat uhata heitä, myös Euroopan alueita. Olen lukenut raportteja tästä. Mm, on kuitenkin todettu, että mitkään näistä ohjuksista eivät yltäisi Eurooppaan saakka. Mitä te voitte tähän vastata? Kiitoksia. Thanks a lot. And now... Kiitos. Ja nyt vieraamme voi lyhyesti vastata kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Paljon kiitoksia hyvän puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille arvoisille jäsenille tässä arvoisessa parlamentissa siitä, että jaoitte kanssanne kommenttinne. Kunnioitan myöskin niitä eh, ajatuksia, jotka meitä kritisoivat. Koska meillä on tiukat aikarajat, haluaisin antaa vain tiettyjä lyhyitä vastauksia kysymyksiin, joita tänään tuotiin esiin. Mitä tulee kärsimykseen, jota Iranian kan, Iranin kansa kohtaa? Minä olen sitä mieltä, että nämä sanktiot amerikkalaiset ovat räätälöineet niin, että ne aiheuttaisivat harmia Iranin kansalle. Ja näin ollen jokaisen yksilön velvollisuus tällä maapallolla on Yhdysvaltain toimintaa vastustaa, sillä tämä eh, uhkaa tavallisia iranilaisia kansalaisia. He kärsivät, koska lääkkeitä tai elintarvikkeita ei ole. Näitä ei ole otettu ulos. Ja kuitenkin, kun ajattelemme pankkisektoria ja meidän yrityksiä, jotka tekevät Euroopan unionin yritysten kanssa yhteistyötä, kaikki tietävät niiden yhteydessä, että amerikkalaiset pyrkivätkin aiheuttamaan ongelmia. Eli tämä on aivan konkreettinen ongelma, joka meillä on käsissämme. Ja toinen kysymys tässä liittyy euron käyttöön. Uskoakseni tässä olisi erittäin hyvä mahdollisuus ei vain Iranille, vaan myöskin eurooppalaisille yrityksille luopua Yhdysvaltain dollarin käytöstä. Sillä kuten aikaisemmin sanoin, Yhdysvallat käyttää dollaria lyömäaseena muita vastaan, eikä ole väliä sillä, onko kaikkein lähin liittolainen vai joku muu, joka tällaista lyömäasetta käyttää. He käyttävät sitä aseena ja sitä pitäisi, se pitäisi torjua. Toinen asia liittyen Iranin sitoumukseen sopimusta kohtaan. On aivan absurdia kuulla, että Iran rikkoo tätä JCPOA-ydinsopimusta. Katsokaapa, mitkä ovat IAEAn atomienergiajärjestön kertomuksen sisällöt. Siellä kyllä tulee selvästi esiin, kuka sopimusta on rikkonut ja kuka ei. Eli minä en hyväksy sellaista arviota, että Iran rikkoisi Iranin ydinsopimusta JCPOAta. Ja mitä tulee ohjuksiin, mitään kansainvälistä sopimusta ohjusten rajoittamiseksi ei ole. Iranilla on oikeus puolustaa itseään. Muut käyttävät äh, rahansa, miljardeja dollareita, rahaa sotilaalliseen kehitykseen. Katsokaapa nyt, mitä Jemenissä tapahtuu. Kuka lähettää aseita Saudi-Arabialle? Niitä aseita, joita käytetään viettomia tavallisia siviilejä vastaan Jemenissä ja muuallakin. Me käytämme omia kansallisia mahdollisuuksiamme puolustaa maatamme. Ja muut maat naapurustoalueella Amerikan ja Euroopan tuella aiheuttavat hyvin paljon ongelmia naapurustoalueelle. Me olemme sitä mieltä, että meillä on oikeus puolustaa itseämme. Ihmisoikeuskysymyksiin liittyen sanoisin, että ei kukaan ole täydellinen. Katsokaa, mikä tilanne on kaikkialla. Sitten mitä me pyrimme tekemään, on pyrkiä käyttämään kaikkia mahdollisuuksia, joita tulee eteemme, kunnioittaa sitoumuksiamme ja samaan aikaan muslimeina meillä on oikeus suojella ihmisoikeuksia ja me teemme tämän kaikin tarpeellisin tavoin. Ne, jotka ihmisoikeuksista kysyivät, suljetteko te silmänne siltä, että meillä on pulaa lääkkeistä ja ruoasta ja tämä on aiheutettu tahallisesti, jotta voitaisiin painostaa Irania. Tässäpä kaikki, kiitos. Suuret kiitokset. Haluan esittää kiitokseni kaikille eh, tähän mielenkiintoiseen keskusteluun osallistuneille jäsenille. Kiitän eh, Äh, iranilaisia vierailusta, hyvää kotimatkaa äh, Teheraniin. Tämä aihe kyllä säilyy meillä esityslistalla ihan lähiaikoina. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty päätöksen. Kiitoksia. Indeed, and I will break. Kiitoksia ja nyt me keskeytämme kokouksen minuutiksi, sillä siirrymme koordinaattorien kokoukseen äh, kohtaan yhdeksään ja koordinaattorien kokous jälleen suljetuin ovin.